Cari colleghi, la seduta è ripresa. Hyvät kollegat, jatkamme istuntoa. Ensimmäisenä esityslistalla on neuvoston julkimlausuma komission varapuheenjohtajalle, unionin korkealle edustajalle ulkoasioissa ja turvallisuuspolitiikassa. kansainvälisestä kuolemanrangaistuksen vastaisesta päivästä. Annan puheenvuoron herra kastelille, joka lukee otteen kirjasta, joka on lähdetty parlamentin jäsenille kansainvälistä kuolemanrangaistuksen vastaisesta päivästä la vostra attenzione dimostrati per il caso di nostra madre Sakineh, chiediamo in primis il vostro sostegno morale. La nostra unica speranza... Haluaisimme kiittää moraalisesta tuesta. Ainoa toivomme on kansainvälinen yhteisö ja tästä syystä haluaisimme pyytää Euroopan parlamenttia tekemään välintulon ratkaisevalla tavalla kaikilla käytössä olevilla välineillä auttaakseen, jotta voitte auttaa äitiämme. Pyydämme, että te hylkää meitä ja kuuntelette pyyntäämme Ja toivomme, että tällaiset primitiiviset rangaistukset, kuten kivitys, poistetaan ikuisiksi ajoiksi kautta maailman. Nyt haluaisin pyytää herra Justilia pitämään puheenvuoron. Kiitoksia puhemies. Hyvät kuulijat, hyvät parlamentaarikot puhun korkean edustajan Lady Ashtonin puolesta. Tänään, tänään hän vietämme kuolemanrangaistuksen vastaista maailmanlaajuista teemapäivää. Kuten tiedätte, edelleenkin kuolemanrangaistusta toteutetaan useissa maailmankolkissa. On erittäin rohkaisevaa kuitenkin nähdä, että niiden maiden lukumäärä kasvaa, jotka ovat päättäneet luopua kuoleman rangaistuksesta haluamme mahdollisimman pitkälle rajoittaa kuolemanrangaistuksen käyttöä ja lopettaa sen. Kun ajatellaan kuitenkin, että kuinka monessa maassa kuolemanrangaistusta toteutetaan, se on järkyttävää yli viisi miljoonaa teloitusta vuosittain. Se on aivan liikaa. Meidän työmme on siis edelleenkin kaukana päätöksestään. Me kaikki tiedämme sen, että niissä maissa, joissa kuolemanrangaistusta käytetään, siellä on myös useita ongelmia, jotka liittyvät kansainvälisten standardien ja normien noudattamiseen. Esimerkiksi nuoria rikoksentekijöitä ei suljeta pois kuolemanrangaistuksen ulkopuolelle. Johtopäätös on aivan selvä. Tällä alalla emme voi levätä laakereillamme, ja sen vuoksi meidän täytyy käyttää kaikki käytössämme olevat keinot, diplomaattiset keinot, suurelle yleisölle tiedottaminen, jotta, kaikki, kaikki, jotta tavoitteemme toteutuisi. Ja sen vuoksi Euroopan unionin toiminta kuoleman tuominnan torjumiseksi on meidän prioriteettimme. Tuleva ulkosuhdehallinto tulee pitämään huolen siitä, että Euroopan unioni on etulinjassa, kun pyritään saamaan aikaan kuolemantuomion loppuminen maailmasta – meidän täytyy paremmin kuitenkin pyrkiä toteuttamaan omaa potentiaaliamme, omia voimavarojamme. Meidän täytyy puhua yhdellä äänellä äh, ja tämä mahdollistaa sen, että tämä uusi ulkosuhdehallinto, että voimme äh, mobilisoida kaikki käytössämme olevat välineet, jotta voimme saada aikaan kuolemantuomion loppumisen maailmasta. Euroopan unionin pyrkii myös jatkossa yhdistämään paremmin voimansa muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa, äh, jotta voimme saada aikaan kuolemantuomion loppumisen maailmassa. Tässä päätöslauselmassa me peräänkuulutetaan YK 68 yleiskokouksen puitteissa universaalia kuolemantuomion lopettamista. Toivottavasti tämä vain parantaa sitä trendiä, jonka olemme jo todenneet monissa maailmankolkissa, eli monissa maailmankolkissa kuolemantuomio on jo poistettu käytöstä. Tämä tulee olemaan meille valtti, kun pyrimme torjumaan kuolemantuomiota. Ja aivan konkreettisesti meidän täytyy yhdistää voimamme, jotta voimme rohkaista esimerkiksi Valko-Venäjää lopettamaan kuoleman tuomion Minskissä olevien organisaatioiden avulla. Hyvä puhemies. On erittäin tärkeää, että lopetamme kuolemantuomion, jotta voimme kunnioittaa ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia. Olipa, olivatpa olosuhteet mitkä tahansa, kuoleman tuomion ei tulisi turvautua. Haluamme universaalin maailmanlaajuisen kuolemantuomion poistamisen. Se on meidän ulkosuhde toimintamme ensimmäinen prioriteetti ja se on myös meidän ihmisoikeustoimintamme tärkein prioriteetti. Ja Lady Ashton ähm, aikoo ö, äh, hänkin toimia parha, parhaalla mahdollisella tavalla voidakseen poistaa kuolemantuomion maailmasta. Kiitoksia. Grazie. Ehm, devo precisare che su proposta della conferenza dei presidenti. Kiitoksia. Voisinko tehdä selväksi, että että puheenjohtajakokouksen ehdotuksen mukaan on keskustelu, jossa on vain yksi puhuja poliittista ryhmää kohti. Tässä vaiheessa ei siis ole mahdollista ottaa menettelyä ilman uhjelista. Harmi, koska kyseessä on hyvin tärkeä keskustelu, mutta aloittakaamme EPPstä. Puheenvuoro herra Kukanilla kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Arvoisat kollegat, hyvät naiset ja herrat. Euroopan unioni perustuu arvoille ja ihmisoikeuksien kunnioitukselle, kunnioittamiselle, jota täytyy jatkuvasti suojella kautta maailman. Oikeus elämään kuuluu näihin arvoihin. Nyt tänään on kansallisen kolmannistuksen vastainen päivä, ja se muistuttaa meitä siitä, että maailmassa on edelleen maita, jotka edelleen harjoittavat tätä käytäntöä. Tämä on syy siihen, miksi meidän täytyy jatkaa ponnistelujamme ja vahvistaa taistelua tätä käytäntöä vastaan. Tiukka EUn vastustus kuolemanrangaistukselle asettaa meidät tämän taistelun eturintamaan. Koska Euroopan parlamentti on ensimmäinen EUn toimielin, joka on mukana tässä ponnistelussa, on meidän velvollisuutemme vaikuttaa muihin maihin, jotta voidaan saavuttaa maailmanlaajuinen kuolemanrakastuksen poistaminen. Euroopan kansanpuolueen puolueelle taistelu kuolemanrangaistusta vastaan kautta maailman on avainprioriteetti ulkoisessa ihmisoikeuspolitiikassamme. EUn täytyisi lisätä jatkuvasti tietoisuutta tästä asiasta ja tukea aloitteita, jotka voisivat johtaa kuolemanrangaistuksen poistamiseen maailmanlaajuisesti. Sanottuani tämän haluaisin myöskin vedota komissioon, korkean edustajan jäsenvaltioihin, jotta ne rohkaisisivat niitä maita, jotka eivät ole ratifioineet toista optionaalista pöytäkirjaa, joka koskee kansainvälisiä poliisia oikeuksia, että ne tekisivät tämän. Jäsenvaltiot, jotka eivät ole vielä äh, tätä 13 protokollaa ratifioineet, joka koskee ihmisoikeuksia, tulisi myös toimia niin, että ne tekisivät sen. Pahoittelen sitä, että valko on Euroopassa ainoa maa, joka edelleenkin soveltaa käytännössä kuolemantuomiota. Meidän pitäisi tehdä kaikkemme tilanteen muuttamiseksi. Samalla meidän EUn tulisi myöskin toistuvasti lisätä tietoisuutta kuolemantuomion poistamisesta kahdenvälisissä neuvotteluissa, samoin kuin kansainvälisillä foorumeilla. Lopuksi, rouva puhemies, EUn täytyy olla inspiraatio muulle maailmalle. Vain muutama päivä ennen kansainvälisen kuolemanrangaistuksen vastaista päivää näyttää olevan tärkeää, että me vahvistamme tämän oman kantamme. Grazie per il gruppo Kiitoksia. Sitten S- ryhmän puolesta Anna Gomez, kolme minuuttia. Russia, China, Iran, Arabia Saudi. Kiina, Kiina Iran, Saudi-Arabia, Sudan. Mitä niillä on yhteistä ihmisoikeuksien kuljettamisen ja perusoikeuksien osalta? No, nämä maat jatkavat primitiivisen rangaistuksen käyttöä, kuolemanrangaistuksen rangaistuksen käyttöä. Jotkut maat käyttävät tätä menetelmää salaisesti. Ne eivät edes anna tilastoja siitä, että miten paljon teloituksia toimeenpannaan. Kiina, Egypti, Sudan, Malesia ja Vietnam ovat tässä kyseessä. EU:ssa on vielä yksi maa, jossa kansallisessa lainsäädännössä sallitaan kuolemantuomia poikkeusolosuhteissa joistakin rikkomuksista. Tässä mielessä vaaditaan Latviaa poistamaan nämä säännökset lainsäädännöstään. Tässä on ymmärretään, että EUn pitäisi tehdä työtä kuolemanrangaistuksen poistamiseksi kahdenvälisissä suhteissa, huippukokouksissa, YK kautta ja neuvotellen kansainvälisistä sopimuksista. On myös tärkeää ottaa asia esille vuoropuhelussa kolmansien maiden kanssa ulkoisissa suhteissa ja eh, rahoitusavussa. EUn jäsenvaltioiden täytyy tehdä työtä, jotta YK yleiskokouksen päätöslauselma kuoleman tuomion poistamisesta toteutetaan. Catherine Ashtonin pitäisi antaa ulkosuhdehallinnolle ohjeet tukea kolmansien poistamista yleismaailmallisesti. Nyt on yli 150 maata, jotka ovat luopuneet joko käytännössä lainsäädännössä kuoleman tuomiosta. Euroopan unionin edustustojen täytyy ottaa henkilökuntaa, jotka ovat erikoistuneet kuolemantuomioasiaan ja voivat tukea sen poistamista. Haluaisin vedota e, näihin erityisedustajiin, yksilö, jota he yksilöisivät kaikki EU-kansalaiset, joilla on asetettu kuolemantuomion kautta maailmia, että tehtäisiin kaikki mahdollinen, jotta nämä eukanaiset voidaan pelastaa äh, teloitukselta. Euroopan parlamentti toivoo, että voimme arvioida uudelleen direktiivejä, jotka koskevat äh, tai suuntaviivoja, jotka koskevat kuolemanrangaistusta, jotka äh, tulevat ensi vuonna. EU ei pitäisi pelkästään taata, niin kuin se velvoite, että ketään ei pitäisi lähteä sellaiseen maahan, jossa he ovat kuolemanrangaistuksen vaarassa, vaan se pitäisi myös varmistaa tietojenvaihtosopimukset niin, että kenenkään ei pitäisi joutua kuolemanrangaistuksen vaaraan. Euroopan parlamentti tekee selväksi vetävät sen, että se tuomitsee kaikkein brutaaleimmat tavat kuolemanrangaistus, kuten kivityksen. Päätöslausumasta löytyy joidenkin miesten ja naisten nimet, jotka odottavat kuolemantuomion täytäntöön maissaan. Tässä pitäisi yrittää säästä, pelastaa heidän henkensä käyttäkää kaikki mahdolliset resurssit, jotka ovat käytössä, jotta he saadaan, heidät saadaan pelastettua. Gruppo Alde, l'onorevole. Sitten Alde-ryhmän ryhmäpuheenvuoro, Rova Schaake, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Edustaja Schastel, hyvät kollegat. Olen erittäin ylpeä siitä, että Euroopan unioni arvojen yhteisönä on sitoutunut toimimaan globaalina toimijana kuolemanrangaistuksen poistamiseksi kaikkialta. Neuvoa neuvotellessamme muiden maiden kanssa, olipa kyse sitten Iranista tai USAsta, me, meidän täytyy sinnikkäästi puhua sen puolesta, että tämä äärimmäisen epähumaani rangaistus poistetaan. Sen käytäntö, tämä käytäntö on erittäin kiistanalainen. Rangais, rankaisemattomuutta ei tietenkään pitäisi olla, mutta kuoleman rangaistus on täysin epäinhimillinen rangaistus. Me uskomme siihen, että kansainvälisen lainkin puitteissa rikoksista langetetaan seuraamuksia. Kuitenkin YK on muun muassa todennut, että huumerikokset, joista joissain maissa langetetaan kuolemanrangaistus, eivät ansaitse tätä rangaistusta. Tämä on erittäin tärkeä lausunto, jonka täällä esitämme. Mm, YK on myös, erittäin, on, on myös puhunut Iranin naisten oikeuksien puolesta. Meidän täytyy kaikissa kansainvälisissä sopimuksissamme puuttua tähän asiaan. Tänään Kiinan ja EUn huippukokous tavoitetta pidetään tällä hetkellä. Tämä on erittäin hyvä asia, mutta samanaikaisesti emme voi ylen katsoa sitä, että Kiinalla on varsinainen ennätys kuoleman rangaistusten langettamisessa. Me emme edes tiedä varsinaisia lukuja, koska avoimuutta puuttuu ja kaikkia, kaikista ei edes tehdä ilmoitusta. Iran peittoa Kiinan ainoastaan nuorten rikostentekijöiden osalta. nuorten ja lasten tappamista ei voida missään tapauksessa hyväksyä kun juhlimme kulttuuria, meidän täytyy muistaa ilmaisun vapaus. Kuitenkin aivan liian monet ihmiset jo, joutuvat kuoleman tuo, saavat kuolemantuomioon mielipiteidensä vuoksi. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että niissä maissa, joissa kuoleman rangaistus on voimassa, tarjotaan suojaa ihmisille. Kiitos. Grazie per il gruppo Verde. Kiitoksia. Sitten vihreän ryhmän ryhmäpuheenvuoro Wolfbiller, kaksi ja puoli minuuttia. Kiitos puhemies. Vuotuinen päätösasema 13 vastaan on erinomainen esimerkki siitä, miten paljon Euroopan unioni on tehnyt taistelussa maailmanlaajuisen kuolemanrangaistuksen poistamisen saamiseksi. Ja kuitenkin vuosittain liian monia teloituksia tapahtuu, kuten komission varapuheenjohtajan edustaja totesi. Me emme kuitenkaan saisi unohtaa, että kokonaisuudessaan maailmanlaajuinen taistelu kolmanneksosta vastaan on menestystarina. On enää vain 43 maata, jotka soveltavat kuolematuomiota. Euroopan unioni on kansainvälisellä tasolla yksi tärkeimmistä aktiivisista toimijoista tässä taistelussa ja sen edistämisessä, ja on ottanut osaksi kaikkia kahdenvälisiä suhteitaan, emmekä saa höllentää näitä ponnisteluja. Meidän on edelleen toimittava tavoitteellisemmin, sillä jokaisella valtiolla ja hallituksella ole samaa rakennetta ja meidän pitää soveltaa erilaisia strategioita. Tilanne on Japanissa toisen näköinen, jossa huomattavat poliitikot harjoittavat vaalikampanjaa, jossa puhutaan siitä, että kuolemanrangaistusta pitäisi soveltaa useammin, ja tarvitaan toisessa strategiaa Iranissa ja valko -Venäjällä. Mutta kuitenkin on tomittava askelittain, on vähettävän niiden ihmisten joukkoja, joihin tämä kohdistuu, että alaikäisiä ei teloteta, että eh, kehitysvammaisia ei teloteta tai täytyy pyrkiä vähentämään sitä eh, mistä teoista tällainen kuolemanrangaistus myöntää. Esimerkiksi lapsi, sillä se voidaan myöntää yksinkertaisesta omaisuusrikoksesta. Tämä kaikki pitää tehdä, jotta voidaan päästä siihen tavoitteeseen, että kuolemanrangaistus kokonaisuudessaan poistetaan. Ja tässä EUn tulisi hiukan pyrkiä hienosäätämään toimintaansa. Mitä me missään tapauksessa emme saa tehdä, vaikka toimisimme eri tavoin maakohtaisesti. Emme missään tapauksessa saa mitata eri mitalla Emmekä saa eri tavoin tässä asettaa velvoitteita maille, joilla on kuolemantuomio, jossa on kuolemantuomio. Tänä vuonna painopisteessä on Yhdysvallat ja haluaisin tästä ottaa esimerkiksi yhden tapauksen, joka on Mumia Abu Jamalin tapaus. Hän on 20 vuoden ajan odottanut sellissä kuolemantuomion toteuttamista. Hän oli rikas, hän on afroamerikkalainen, hän on ollut journalisti, joka teon tapahtumisen aikana eh, oli aktiivinen ja on epäilyjä, jotka liittyvät oikeuskäsittelyn eh, täydellisyyteen. Tässä EU pitäisi käyttää kaikkia keinoja, jotta tätä kuolemantuota ei panna toimeen ja jotta hän saa oikeudenmukaisen oikeuskäsittelyn. Kiitos. Grazie per il gruppo dei conserva- Kiitoksia konservatiivit ja reformistit ryhmän ryhmäpuheenvuoro. Herra Karem, minuutti. Madam President, thank you. Puhemies, kiitos. Minun kommenttini perustuvat omiin henkilökohtaisiin vakaumuksiinkin, vaikka puhun ryhmäni puolesta. Olen tyytyväinen eh, tämän päivän keskusteluun, koska se osoittaa, että olemme sitoutuneet perusoikeuksiin tässä unionissa. Viime vuonna ainakin 700 40 ihmistä sai kuolemanrangaistuksen. Kiina ei ole näissä luvuissa mukana, koska Kiina on hyvin epäavoin. Monet maat, joissa kuolemanrangaistusta edelleen noudatetaan, eivät onnistu antamaan oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä niille henkilöille, jotka lopulta tuomitaan kuolemanrangaistukseen. Ne maat, on siis ero niiden maiden välillä, jotka langettavat kuolemantuomion ja toteuttavat sen, ja ne, niiden, jotka langettavat, mutta eivät toteuta sitä. Aivan kuten alkuun sanoin, niin luvut eivät myöskään sisällä niitä henkilöitä, jotka odottelevat kuolemantuomiota tai oikeudenkäyntiä. Useat heistä saavat olla jopa, saattavat olla jopa viattomia, eivätkä silti saa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä osakseen. Kuten sanoin, niin tässä ei ole kyse ainoastaan niistä, jotka teloitetaan, vaan myös niistä, jotka joutuvat odottelemaan kuolemantuomiota, näiden perheenjäseniä, koko yhteiskuntaa, koska nämä henkilöt joutuvat lopulta teloitetuiksi ilman, että saavat reilua oikeudenkäyntiä. Tähänkin täytyy keskittyä. Kiitos. Grazie. Per il gruppo... Kiitoksia. Sitten QE kautta ryhmän puolesta herra Söndergaard, kaksi minuuttia. Tack för formen. Kiitoksia, rouva puhemies. Tämä ehdotus, josta tänään keskustellaan, osoittaa, että olemme täysin kuolemanrangaistusta vastaan. Ei ole mitään perustetta sille, että maat ihan kylmäverisesti tuomitsevat ihmisiä kuolemanrangaistukseen. Kuolemanrakastus sinänsä on jo rikos, mutta nykyään kuolemanrakastus on vieläkin enemmän. Tuomitut odottavat usein vuosikausia, ja se tarkoittaa sitä, että kuolemanrakastuksen toteuttaminen on myös kidutusta. Ja se tarkoittaa sitä, että diktatuurit, kuten Iranissa tapahtuu, käyttävät tuota rangaistusta. Se tarkoittaa sitä, että mm, kirjoitus on vieläkin suurempi rikos. Kyse on niiden äänestä, joilla ei ole ääntä. Vuonna 1991 tuomittiin henkilö, joka väitettiin ampuneen poliisin. Ja tämän jälkeen hän odottaa kuolemansellissä prosessin jälkeen, joka oli täynnä virheitä, jossa saat myös rasistisia sävyjä. Tässä, tästä perustalta on oikein, että, että herra Shamal tarttuu tähän aloitteeseen ihan konkreettisena esimerkkinä. Ja on hyvin tärkeää, että Yhdysvaltain viranomaisia kohtaan ja myös Yhdysvaltain presidenttiä kohtaan EU puhuu näistä ongelmista. Tämä ongelma on hyvin konkreettinen ongelma. Yhdysvalloissa, joka on siis Euroopan kumppani, niin tässä kuolemanrangaistuksen taistelussa vastaisessa taistelussa ei ole standardeja. Tässä ovat olemassa vain yhdet standardit, jotka pätevät, nimittäin ehdoton ei kuolemanrangaistukselle. Kiitoksia. Grazie per il gruppo Europa della Libertà. E Sitten Vapaa-demokraattinen Eurooppa-ryhmän puheenvuoro. Hyvät kollegat, olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että Euroopan täytyy käyttää poliittista painoarvoaan kuolemanrangaistuksen torjumisessa, mutta sen lisäksi, että lausumme periaatteellisia näkökantoja, meidän täytyy ottaa käyttöön todelliset välineet sen hävittämiseksi. Monet maat edelleenkin toteuttavat kuolemantuomiota brutaalilla ja barbaarisella tavalla. Ne ovat sellaisia maita, joilla on kuitenkin kauppa- ja yhteistyösopimuksia Euroopan unionin kanssa. Unionin täytyy muistaa, muistuttaa näitä maita siitä, että allekirjoittaessaan tällaisia sopimuksia ovat, nämä maat ovat myös sitoutuneet tiettyihin standardeihin. Kuitenkin usein EU eh, sulkee silmänsä eh, näiltä epäkohdilta, esimerkiksi EUn, Pakistanin ja muiden kanssa. Eh, puhutaan vain yli, yleisesti ihmisoikeuksien kunnioittamisesta. Tähän saakka Euroopan unioni on saarnannut, mutta nyt sen täytyy ö, toimia. Kiitoksia. Sitten sitoutumattomat herra Kolnis, puolitoista minuuttia. President. Rouva puhemies, nyt meillä on kahdeksas maailmanlaajuinen kuolemanrangaistuksen teemapäivä. Me haluamme muistaa niitä, jotka eivät ole säästyneet kuoleman rangaistukselta. mumia Abu Jamal on nuori nainen, joka on joutunut uhriksi. Me, meidän täytyy muistaa niitä kaikkia satoja tuhansia ihmisiä, viattomia ihmisiä, jotka joutuvat väkivallan uhreiksi Ranskassa. Näitä henkilöitä on useita. Nämä henkilöt ovat joutuneet Äh, riko, rikoksen tekijän uhriksi äh, ja rikoksen tekijät ovat äh, päässeet vapaiksi ilman riittävää rangaistusta. Jos ajatellaan vaikka Dytruuta tai terrori, terrori, terrorismin tekijöitä Madridissa ja muualla, meidän täytyy ajatella myös näiden tekojen uhreja kun ajatellaan oikeusvaltiota, niin täytyy muistaa, että kuoleman rangaistus saattaa joissain tapauksissa myös suojella tällaisia uhreja, joista juuri itse puhuin. Grazie. Eh, ora diamo di nuovo la... Kiitoksia. Tässä vaiheessa neuvosto saa jälleen puheenvuoron ja pyytäisin herra Sjösteliä nyt pitämään puheenvuoron. Hyvä puhemies, hyvät parlamentin jäsenet. Voi vain kiittää teitä puheenvuoroistanne, koska te olette, olitte lähes yksimielisiä siitä, että Euroopan unionin täytyy pitää äärimmäisen tärkeänä toimia, jotka tähtäävät kuolemanrangaistuksen poistamiseen. Kuten aivan juuri sanoin ja toistan sen vielä kertaalleen, korkea edustaja Rova Ashton pitää henkilökohtaisena painopisteenään tätä tavoitetta ja toivon, että kumppaneineen Euroopan unioni pyrkii onnelliseen lopputulokseen ja kuten sanoin, seuraavassa YK on yleiskokouksessa toivottavasti hyväksytään päätöslauselma, joka pyrkii universaalin kuolemanrangaistuksen poistamiseen – on erittäin tärkeää, että näin tapahtuu, jotta voimme kunnioittaa ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia. Me vastustamme kuolemanrangaistusta kaikissa tapauksissa, toistan kaikissa olosuhteissa. Ja siksi peräänkuulutamme universaalia kuolemanrangaistuksen poistamista. Tämä on päivän selvää. Minkäänlaisella laakereilla lepäämiselle ei tässä ole sijaa, vaan meidän täytyy toimia sinnikkäästi, jotta saavutamme tavoitteemme. Kiitos. Grazie. Comunico di aver ricevuto cinque proposte di risoluzione a conclusione della... Kiitoksia. Viisi päätöslauselmaehdotusta on. Ja keskustelu päättyy ja äänestys on huomenna. Ora l'ordine del giorno reca l'interrogazione